Good afternoon, colleagues. Good afternoon, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Minä vanhenen ja vanhenen, koska olen ilmeisesti viimeinen jäljellä oleva äh, IMKON varapuheenjohtaja viime vaalikaudelta, joten nyt on minun iloni johtaa ensimmäistä ja viimeistä kertaa tämän valiokunnan kokousta. Olen iloinen, kun näen täällä tuttuja naamoja ja toivotan tervetulleeksi kaikki uudet naamat tänne valiokuntaan. Toivottavasti meillä on mielenkiintoisia ja haastavia aikoja edessämme. No niin, kuten tiedätte, minun pitää muistuttaa teitä siitä, että tämän kokouksen tarkoitus on valita valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja että äh, Noudatamme työjärjestyksen 213 artiklaa. Ensin valitsemme puheenjohtajan ja sitten valitsemme varapuheenjohtajat. Sihteeristölle on myös kerrottu äh, niistä äh, varajäsenistä, jotka korvaavat varsinaiset jäsenet. No niin, ensin minun täytyy varmistaa, että meillä on päätösvaltaisuus. Kyllä, meillä on päätösvaltaisuus. Nyt kysyn, että onko nimittäin nimityksiä äh, IMKON puheenjohtajaksi. Kollegani edustaja Kolaja. Ehkä meidän pitäisi puhuakin tsekkiä, mutta anna hänelle nyt puheenvuoron, että hän voi esitellä ehdokkaan. Desuta. Oli sitten Petra Desuta. Are there any other candidates? Onko muita ehdokkaita? Ei ole, joten Edustaja De Suter, minun on pyydettävä, kysyttävä teiltä, että hyväksyttekö ehdokkuutenne? Kyllä. Ja toiseksi, voitteko vahvistaa, että olette tämän valiokunnan varsinainen jäsen? Olen varsinainen jäsen. Ja voitteko sitten vahvistaa, että olette täyttäneet asianmukaisesti taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen ja asianmukaista käyttäytymistä koskevan ilmoituksen? Kyllä olen koska meillä on vain yksi ehdokas ja mikäli kukaan ei vastusta, niin ehdotan, että äh, äänestämme suosion osoituksin. Näin. Edustaja de Suutter, onnittelut. Olette nyt tämän valiokunnan uusi puheenjohtaja ja pyydän teitä istumaan tänne korokkeelle. Uh, dear colleagues, thank you very much for electing me in the chair of this committee. Kiitos siitä, että valitsit minut tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Olen iloinen siitä, että tähän tehtävään ja toivon, että voimme harjoittaa hyvää yhteistyötä, rakentavaa yhteistyötä ja tehdä paljon sitä tärkeää työtä, mitä täällä valiokunnassa pitää tehdä. Minun velvollisuuteni on nyt edetä seuraavaan kohtaan ystävästä, joka on varapuheenjohtajien valinta ja aloitan koska meille kerrottiin ehdokkuuksista eri varapuheenjohtajan tehtäviin, mutta kysyisin nyt, onko muutoksia nimissä. Anteeksi, minun on nyt katsottava tätä. Ensin pyydän ehdotuksia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Oui, euh, j'ai le grand plaisir de proposer. Yes. Can I ask? Voisiko ehdokas vahvistaa, että hän on tämän valiokunnan jäsen? That you also... Olen. Että olet myös täyttäneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista, jotka liittyvät myöskin asianmukaisen käytösohjelman paperit. Olen. Ja te hyväksytte ehdokkuuden. You do. Eh, I will ask if there is... Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Jos ei ole, voimme hyväksyä hänet suosionostoutuksiin. And I'm uh, happy to... Ja pyydän teitä liittymään tänne seuraani tänne eteen. Yes. So we will... Nyt etenemme, siirrymme toisen varapuheenjohtajan valintaan. Onko ehdokkaita? Edustaja Gebhardt. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia äh, ryhmäni nimessä, SNT-ryhmän nimessä ehdottaa Rova Maria Grappinia. Thank you very much, Mrs. Kiitos. Edustaja Grappini, hyväksyttekö ehdokkuuden? Thank you very much, my Oletteko ryhmän varsin, tämän valikon varsin jäsen, oletteko täyttänyt ilmoituksen tuolla sitoumuksista, joskin äh, ja jäsenmaksista käyttäytymisestä? Um, is there any other candidate, uh, vice president? Onko muita ehdokkaita? Ei. Voimme edetä myöskin menettelyyn suosiosuutukseen. So we will proceed. Ja nyt siirrymme kolmannen varapuheenjohtajan valintaan. Onko ehdokkaita? Herra, edustaja Schwab. Kiitos. Minä haluaisin ehdottaa Rusa Tuunia EPPn puolesta. Yes. Edustaja Tuun, hyväksyttekö ehdokkuuden? Yes, thank you very much. Yes. And you're a full... Yes. Olette valiokunnan varsinainen jäsen. Oletteko täyttänyt ilmoituksen tuosta sitoumuksista? ja myöskin asemuskäytössä koskevan sääntöjen uuttamisesta. Kiitos. Ja jos oli muita ehdokkuuksia. Okay, please join. Pyydän teitäkin liittymään seuraamme. Goods, then Ja nyt neljäs varapuheenjohtaja ehdokkuuksia, edustaja Gebhardt. Oui, je suis très heureux. Itso Markes. Edustaja Leita on Markes. Hyväksyttekö ehdokkuuden? Yes, as a full member. of the Committee olette valiokunnan varsinainen jäsenvaliokunnassa, olette käyttänyt ilmoituksen sidonnaisuuksista samoin kuin myöskin asianmukaista käyttäytymisestä. Si, si yes. Okei. Okay. Kyllä. Other. Ei muita ehdokkaita tähän tehtävään. Ei näytä olevan tullakaan, joten suosionhoituksi voimme valita hänetkin. So now that... Ja nyt kun puheenjohtajisto on valittu kokonaisuudessaan, meillä on ilo ilmoittaa teille, että seuraava valiokunnan kokous on 24. heinäkuuta kello 9 täällä Brysselissä ja että tämä kokous on päättynyt. Kiitos.